And so we start now. Well... Aloitetaan kokous. Haluan toivottaa tervetulleeksi kaikkia, erityisesti parlamentaarikot, jotka tulevat kansallisista parlamenteista eri maista. Tiedän, että monet kollegat ovat vielä tulossa. Jotkut saattavat olla hiukan myöhässä vielä, mutta odottelemme, ja komissiokin on saapumassa paikalle, komission edustaja. Meillä on kuitenkin täällä arvovaltainen Äh, <clears throat> vieras ministeri, Luxemburgin, luxemburgilainen puheenjohtajavaltiota edustava ministeri. Joten emme nyt halua odotuttaa ketään pidempään, koska meillä on Claude Mesh, joka on äh, koulutus- opetusministeri. Hän on vastuussa myös korkeammasta tutkimuksesta ja hyvin toimiva äh, kompetentti ministeri. Ja mehän tiedämme, että Luxemburgin puheenjohtajuus on, kausi on tässä loppumassa. Tämä ei ole todellakaan ensimmäinen kerta, kun tapaamme teidät näiden kuuden kuukauden aikana. Olemme tehneet kovasti yhteistyötä. Jatkan tässä, englann, ei, eh, tai aloitan nyt englanniksi, mutta jatkan vielä myöhemmin italiaksi. Teillä on kuulokkeet. Tiedätte, että te voitte valita sen kielen, jota haluatte kuunnella. Valitsette kielenne numeron ja meillä on täällä nämä tulkkikopit ja niistä näkyy sitten kunkin kielen numero, jonka sitten valitsette. Ja haluan jo etukäteen kiittää tulkkeja. Me luotamme teihin. Ja jatkan nyt italiaksi, jos teille sopii. Me hyväksymme esityslistan. Tämä on kulttuurivaliokunnan jäsenten hyväksi. Jos kukaan ei vastusta, niin voimme hyväksyä esityslistan, eikö vaikka. Toinen kohta esityslistassa haluaisin kertoa teille tulkkaukseen liittyen, että meillä on siis käytössämme kaikki kielet. Toimiiko muuten tulkkaus? Kuuletteko te omaa kieltänne? Hyvä. Niin. Meillä on siis tulkkaus kaikille kielille – paitsi maltan ja kroatian kielille, mutta kaikki muut kielet ovat tällä käytössä, voitte kuunnella ja puhua. No niin, voimme siis aloittaa. Ensinnäkin haluaisin virallisesti avata tämän kokouksen. Niin, arvon <clears throat> nuorisofoorumin edustajat, olemme erittäin iloisia ja minä henkilökohtaisesti olen iloinen siitä, että että meillä on nyt täällä tämä ensimmäinen parlamenttien välinen konferenssi, jossa käsittelemme nimenomaan nuorisoa ja koulutusta. Ja minä toivon, että voimme järjestää myös kulttuurista vastaavan parlamenttien välisen konferenssin. Tämä on mielestäni hyvä keino luoda hyviä kiintoisia suhteita kansallisten parlamenttien kanssa näistä keskustella näistä tärkeistä teemoista ja voimme myös vahvistaa niitä teemoja, syventää niitä teemoja, jotka ovat myös komission <clears throat> pöydällä. Niin, ja nyt toivottaisin komission jäsenen tänne tervetulleeksi. Me olemme juuri aloittelemassa. Pidetäänpä pieni tauko, niin tervehdin komissaarian. Welcome. Bene. Dear Commissioner. Niin, <clears throat> arvon komissari, kiitoksia teillekin, että tulitte paikalle. Jatkan vielä italian kielellä tätä alustustani. Tämä on siis <clears throat> kokous, joka on meille kovin tärkeä. Uskoakseni voisimme nyt aloittaa tämän kokouksen Ja me tämä kokous luomalla ajatus terrori iskun uhreille. Me tiedämme, että Ranska ei yksin ollut tässä järkyttynyt, vaan koko Eurooppa on järkyttynyt näistä iskuista. Valitettavasti <clears throat> monet nuoretkin menettivät henkensä tässä iskussa, olivat viettämässä iltaa yhdessä. Ja Haluan, haluan muuten viitata vielä Erasmus-opiskelijoihin. Erasmus-opiskelijoitakin oli näiden nuorten ihmisten joukossa, jotka joutuivat uhreiksi. Ja Erasmus on nimenomaan rauhan aatetta edistävä asia. Joutuivat suotta kohteeksi. No, joka tapauksessa sanoisin, että että meidän kaikkien on syytä olla huolissamme siitä, että myös nuoret ovat radikalisoituneet Euroopassa, ja meidän täytyy tähänkin ongelmaan vastata myös koulutuksen keinoin. Tämän Charlie Hebdon attentaattien jälkeen monet kirjoittivat, että uhrit olivat meidän veljämme, mutta myös tekijät ovat meidän kaltaisiamme ihmisiä ja siksi meidän täytyy estää tällaista radikalisoitumista koulutuksen kautta ja myös kulttuurien välisen dialogin kautta. Haluaisin muistuttaa vielä erästä yhdestä toisesta lausesta tai ohjelmasta. Rentsi, meidän ministerimme Rentsi on sanonut, että jokaista euroa vastaan, jota käytetään turvallisuuteen, tulisi käyttää myös eurokulttuuriin. Nuoret ja nuorten koulutus on nyt meidän tämän päivän <clears throat> kokouksemme aihe. Nuorilla on suuria haasteita. Työttömyys on <clears throat> vitsaus, joka koskee erityisesti nuoria, 20 prosenttia on vähintäänkin nuorisotyöttömyys Euroopassa ja Italian eteläosissa vielä enemmän. Meillä on tuhansia ja taas tuhansia ihmisiä, joilla ei ole koulutusta eikä työpaikkaa eikä tuloja. Ja niinpä nuoret joutuvat syrjäytymisuhan alle. Usein työttömyyden syy on se, että syntyy, on syntynyt kohtaanto-ongelma toisaalta taitojen, toisaalta työpaikkojen vaatimusten välillä. Me tarvitsemme osallistavaa, kestävää, ähm, kasvua ja koulutusta. Meidän täytyy luoda Eurooppaan sellainen tila, jossa ihmiset, erityisesti nuoret, saavat laadukasta koulutusta, voivat jatkaa koulutuksen tiellä elinikäisen koulutuksen myötä. Ja on tärkeää myös, että luomme erilaisia hautomoita ja laboratorioita tavallaan, jos otetaan huomioon nuoret, nuorillahan on paljon, siis yrityshautomoita, nuorillahan on paljon yrittäjyyspotentiaalia. Meidän täytyy myös tehdä työtä erilaisten sosiaalista osallistamista käsittelevien politiikkojen parissa. Meidän täytyy parantaa ihmisten pätevyyttä digitaalikaudella, mutta on muistettava, että myös työllisyyspolitiikkaan täytyy investoida, täytyy investoida ähm, laadukkaaseen koulutukseen. Kaksi kolmasosaa Euroopan äh, maista ovat äh, ryhtyneet jo toimiin nuorten työllistämiseksi. Viime vuosina on tehty tärkeitä uudistuksia sekä työelämän että koulutuselämän uudistuksia. Meidän roolimme yhteislainsäätäjinä on se, että voimme <clears throat> parantaa muun muassa Erasmus Plus-ohjelman toimivuutta. Meillä on myös Erasmus Mundus-ohjelma, joka koskee vapaaehtoistyötä muun muassa, ja me olemme myös kiinnittäneet huomiota urheiluun, ja me olemme pyrkineet parantamaan nuorisotyöllisyyttä nuorisotakuun kautta kohtaa. Meillä on myös horisontti 2020 ja siihen liittyvät rakenteelliset uudistukset, joihin liittyy toimia, jotka on kohdennettu erityisesti nuoriin. Ja näitä kaikkia toimia on toteutettu kaikissa maissa ja meidän valiokuntamme on laatinut kaksi omaloite mietintöä. Toinen liittyy koulutukseen ja ammatilliseen koulutukseen ja toinen liittyy nuoriso-ohjelmaan 2017 20. Ja joulu- ja tammikuun aikana äh, käsittelemme kahta tärkeää äh, mietintöä. Toinen liittyy äh, kulttuurien välisyyteen ja koulutukseen, ja toinen ammatilliseen koulutukseen ja liikkuvuuteen, ja kolmas vielä nuorempien lasten koulutukseen. Ja me olemme myös kiinnittäneet huomiota Bolognan prosessiin, samoin digitaaliajan haasteisiin. Vuonna 2016 Erasmus Plus-ohjelma saa 6 miljoonaa lisää. Me olemme pyrkineet mm, uudistamaan koulutusta Euroopassa. Ja kiitos kahden komission pääosaston koulutuksen, kahden komission pääosaston ansiosta olemme myös <clears throat> saaneet edistettyä opettajien osaa. Meidän täytyy ottaa vakavasti myös ehdotus, joka liittyy opiskelijoiden e e-card-hankkeeseen. Komissaari Täissen on tehnyt kovasti työtä tämän asian äh, parissa. Hän on kiinnittänyt huomiota niin kutsuteen Life Skills Training-hankkeen ähm, edistämiseen. Strasbourgissa viime äh, viikolla täysistunnossa me keskustelimme näistä asioista. Äh, koulutus on myös tärkeää, kun ajatellaan maahanmuuttoa, maahanmuuttajia, nuoria ja lapsia vuonna 2016 haluamme, että kaksinkertaistaan ne varat, joiden avulla autetaan kouluttamaan nuoria, jotka ovat joko pakolaisleireillä tai maahanmuuttajia. Me tarvitsemme myös niin kutsuttuja koulutuskäytäviä yliopisto-opiskelijoille, myös maahanmuuttajaopiskelijoille. opiskelijoille on hyvä, että vuoden, siis horisontti 2020 ohjelmassa halutaan myös parantaa tai viedä eteenpäin rakenneuudistuksia. Eli tässä halusin hiukan kertoa siitä työstä, jota me olemme täällä yhdessä tehneet, ja nyt haluan vielä kiittää kaikkia asiantuntijoita, jotka ovat myötävaikuttaneet meidän työhömme. Kuten huomaatte, niin meidän konferenssissamme ei puhuta ainoastaan nuorista, vaan myös nuorten kanssa, ja siksi tässä paneelissa on myös Euroopan nuorisofoorumin edustaja Alan Pal, ja hän käyttää puheenvuoron yhdessä paneelissa. Meillä on myös se, että meillä on nuorison edustaja täällä, tai nuorisofoorumin edustaja täällä, on meidän mielestämme tärkeä signaali. Ja ähm, jos te haluatte käyttää puheenvuoron paneelin jälkeen, niin toivon, että ilmoittaudutte kirjallisesti puhe, puheenvuoron pitäjiksi ja sitten minä sen perusteella, kuinka monta puheenvuoropyyntöä on esitetty, niin lasken kuinka paljon aikaa on kunkin puheenvuoron, puheenvuorolle mahdollista antaa. Ja sen jälkeen, kun me olemme pitäneet tämän kokouksen, niin me otamme vielä niin kutsutun perhepotretin. Ja <clears throat> joten jääkää vielä ku, kuvaankin. Ja nyt antaisin puheenvuoron Luxemburgin ministerille Meschille. Olkaa hyvä. Raul. Merci beaucoup, madame. Kiitos paljon, puheenjohtaja, arvon komission jäsen, hyvät parlamentaarikot, niin Euroopan kuin kansallisten parlamenttien jäsenet ja hyvät kokouksen osallistujat. Mikä paikka, mikä sija nuorilla on Euroopassa tällä hetkellä? Mitkä mahdollisuudet heillä on kehittyä ja osallistua siihen, että minkälainen Euroopan unioni meille tulee tulevaisuudessa. Ne ovat kysymyksiä, joita kohtaamme Euroopassa tällä hetkellä. Ne ovat myös kysymyksiä, joihin me olemme pyrkineet Luxemburgin puheenjohtajakaudella saman vastauksia. Me olemme pyrkineet luomaan, tekemään yhteisiä koulutukseen liittyviä selvityksiä. Ja lisäksi olemme hyväksyneet Euroopan unionin työohjelman koskien nuoruutta ja nuorisoa. Nuoriso on yhtä, nuorison tilanne Euroopassa on yhtä moninainen kuin mitä unioni on, mutta tietyt asiat ovat erityisen tärkeitä kansalaisuus on eräs tärkeä ulottuvuus ja on tärkeää, että myös nuorilla vaikutus vaikuttaa siihen, millainen tulevaisuus heille tulee ja on tärkeää, että he voivat vaikuttaa omien maidensa ja EUn asioihin. Me olemme keskustelleet nuorten kanssa ja myös käsitelleet sitä, kuinka nuoret voivat vaikuttaa. Me haluamme vahvistaa kansalaisuutta ja osallistumista, mutta ennen tätä on tärkeää, että parannetaan päättäjien asennetta nuorisoa kohtaan. Me myös haluamme vahvistaa ja parantaa koulutusta liittyen me haluamme myös parantaa kansalaistaitojen koulutusta. Tämä on tehtävä systemaattisesti ja koordinoidusti. Meidän on vahvistettava virallisen ja epävirallisen koulutuksen yhteyksiä, ja tämä on meille painopistealue. Kouluissa nuoret kohtaavat ja tämän roolia on vahvistettava. On vahvistettava kansalaistaitoja. Tämä on tärkeä osa meidän politiikkaa, sillä yleisesti ottaen voidaan sanoa, että eurooppalaiset nauttivat paremmista koulutusjärjestelmistä kuin koskaan, niin tästä huolimatta tämä ei koske kaikkia nuoria. Me tiedämme, että koulutusjärjestelmissä ei olla niin mukanottavia kuin voitaisiin vaikkapa maahanmuutto maahanmuuttajataustaisten oppilaiden on vaikea saavuttaa samat lopputulokset kuin valtaväestön edustajien. Tästä johtuen mm, me pyrimme toimimaan mahdollisimman paljon sen puolesta, että koulun syrjäytyminen ja koulun keskeyttäminen jäisi yhä enemmän takalalle. Lisäksi meidän on kiinnitettävä huomiota nuorison radikalisoitumiseen. Radikalisoituminen johtuu osittain siitä, että me emme aina kykene kaikille nuorille tarjoamaan lupaavia tulevaisuuden näkymiä. Nämä ääri ajatukset ovat täysin päinvastaisia kuin ne arvot, joita me pyrimme heille tarjoamaan. Meidän on kysyttävä itse tämä, mistä tämä johtuu, ja verran toimittava yhdessä. Nuorisotyöohjelmassa, joka koskee kolmea tulevaa, kolmea tulevaa vuotta, tämä koskee nuorten inkluusiota, heidän pääsyä työmarkkinoille, niin tämä on osa näitä, liittyy osaksi näitä tulevaisuuden näkyviä ja siihen, kuinka me haluamme saada nuoret osaksi yhteiskuntaa kokonaisvaltaisemmin. Lisäksi on havaittavissa, että nuorisotyöttömyydessä on jälleen yritetty uusi virstan pylväs. Meidän on toimittava niin päättäväisesti kuin suinkaan mahdollista. Nuorisotakun avulla me olemme saaneet työkalun, jolla on erittäin suuri potentiaali myös siinä, että keskitetään ponnistuksia, jotka liittyvät työllisyyteen, nuorisoon ja koulutukseen, jotta nuoriso, verran kiinnittää huomiota siihen, että nuorisotaku pannaan täytäntöön kunnollisesti. Haluaisin puhua myös maahanmuuttajien tilanteesta Euroopassa, varsinkin nämä uudet saapujat. 2015 oli dramaattinen vuosi. Satoja tuhansia ihmisiä saapuivat ja saapuvat edelleen Euroopan unionin. Tämä aiheuttaa haasteita, jotka joita ei ole aiemmin kohdattu. Tämä liittyy, näihin liittyy sellaisia haasteita, joita ei ole aiemmin kohdattu. kohdattu. Ja kuinka kauan nämä ihmiset jäävät, kuinka pitkäksi aikaa nämä ihmiset jäävät Eurooppaan? Me olemme päättäneet keskittyä ministerineuvoston kokouksissa näihin asianomaisten ministerien kesken. Nämä keskustelut osoittivat niitä reittejä, joita voitaisiin kulkea meidän on tuettava koulutusjärjestelmien kautta integraatiota, meidän on lisättävä kulttuurivälistä vuoropuhelua, meidän on parannettava demokraattista osallistumista ja meidän on autettava kaikkein heikoimmassa asemassa olevia, jotta tähän työhön voitaisiin osallistua paremmin. Olen ministeriössä niin tuonut esille nämä päätelmät ja esittelin ne neuvoston, parla- neuvoston ja komission puheen johtajille ja parlamentin puhemiehelle, jotta voitaisiin löytää yhteinen strategia liittyen näihin maahanmuuton mukana tuomin haasteisiin. Hyvät naiset ja herras, herrat, tässä muutama johdannon sana näihin haasteisiin, jotka ovat edessämme. Ja minä haluan toivottaa teille onnistunut ja helmällistä päivää. Suuret kiitokset puheenvuorostanne ja sitoutumisestanne tähän työhön. Ja Tämä on erityisenkin tärkeää siitä syystä, että radikalisoituminen sekä sosiaalinen syrjäytyminen on estettävä, niitä on ennaltaehkäistävää. Juuri viime täysistunnossa keskustelimme joistain yhteisistä standardeista, yhteisestä lähestymistavasta Euroopassa, koska meidän on varmistettava se, että lapset, pojat ja tytöt kasvavat ja kasvatetaan heitä tukien. Ja siksi toivomme saavamme myös lisärahoitusta näihin tavoitteisiin pääsemiseksi, joten kiitän tästä sitoumuksesta, ministeri ja nyt annan puheenvuoron komission jäsenelle, komissaari Tibor Navracic, joka niin kuin tiedätte on komissiossa vastuussa koulutuksesta, nuorisosta, kulttuurista ja urheilusta. Komission jäsen, olkaa hyvä. Kiitos. Puheenjohtaja, ministeri, arvoisat jäsenet, hyvät naiset ja herrat, on mukava olla täällä tänään teidän kanssanne. Tänä aamuna haluaisin yhdessä kanssanne pohtia niitä kaikkein kovimpia haasteita, joita Euroopalla tällä hetkellä on edessään. Erityisesti haluan korostaa koulutuksen ja nuorisopolitiikan roolia. Ne ovat äärimmäisen tärkeitä nuorten radikalisoitumisen sekä syrjäytymisen estämiseksi. Pariisin iskut ovat olleet mielissämme viime viikkojen ajan ja ne muistuttavat niistä jakolinjoista ja jännitteistä, joita yhteiskunnassamme on. Nämä jännitteet Äh, ovat äh, kovia maanosassamme, joka on kärsinyt talouskriisistä ja sen mukanaan tuomasta vyönkiristyspolitiikasta. Yli 120 äh, miljoonaa Euroopan kansalaista on vaarassa joutua köyhyyteen ja syrjäytyä, ja myös nuorisotyöttömyys on äärimmäisen korkealla tasolla joissain jäsenvaltioissa yhteiskuntamme on nyt vähemmän tasa-arvoinen, vähemmän sisällyttävä. Kuilut ovat kasvamassa. Monille nuorille ihmisille eh, on hyvin vaikea ajatella eh, onnellista eh, hyvää tulevaisuutta. He ovat hyvin synkässä tilanteessa. Heidän on otettava tai toimittava tilanteessa, jossa heidän, heidän toivonsa, toivonsakin on murskautunut. Kun ajatellaan perinteisiä demokratian muotoja, niin viime vuoden Euroopan parlamentin vaaleissa vain kolmannes nuorista äänestäjistä käytti äänioikeuttaan. Ja jotkut nuoret Äh, kääntävät selkänsä demokratialle, perheelle ja ystäville, syrjäytyvät ja radikalisoituvat ja ehkä joutuvat ääriliikkeiden piiriin. Äh, me emme saa menettää näitä nuoria, jotka ovat menettäneet toivonsa. Tulevina vuosina meidän on toimittava näiden nuorten ähm, ottamiseksi mukaan yhteiskuntiimme, emmekä saa herätä vasta sitten, kun jälleen tapahtuu terroristi-isku. Me haluamme sellaisen Euroopan, jossa, kaik, jossa on tilaa ja paikka kaikille nuorille, jossa elämme avoimissa ähm, yhteiskunnissa, jossa kaikki toimivat ja ovat mukana. Kun ajatellaan tilannetta toisen maailmansodan jälkeen, ilmaisuvapaus, demokratia, oikeusvaltio ja ihmisten, ihmisoikeuksien kunnioittaminen ovat olleet arvojamme. Nyt kuitenkin monet muistuttavat meitä siitä, että nämä arvomme ovat vaarassa. Meidän kaikkien on toimittava paikallistasolla, paikallisyhteisöissä, alueellisella tasolla, kansallisella tasolla sekä Euroopan tasolla – minä komissiossa olen vastuussa koulutuksesta, kulttuurista, nuorisosta ja urheilusta ja kaikki nämä asiat liittyvät tiiviisti äh, sosiaaliseen yhteenkuuluvuuteen, syrjinnän vasta- vastustamiseen kaikissa muodoissaan. Ministerineuvostossa täällä Brysselissä viime viikolla äh, vahvistin vielä sitoumukseni siitä, että äh, nuorisopolitiikkamme sekä ähm, sen rahoitus on saatava kuntoon. Ja kun ajatellaan yhteistyötä, niin nuorisoministerit ehdotuksestani eh, sopivat siitä, että keskitytään juuri kaikkien nuorten eh, sosiaaliseen yhteenkuuluvuuteen ja mukaanottamiseen niin, että nuoret voivat eh, osallistua yhteiskunnalliseen elämään ja demokratiaan ja näin myös heidän siirtymänsä koulumaailmasta työmaailmaan onnistuu sujuvammin. Meidän on varmistettava se, että nuoret saavat ne taidot ja pätevyydet, joita tarvitaan työpaikan löytämiseksi, koska työ on edelleen äärimmäisen tärkeä asia syrjäytymisen estämisessä. Mutta meidän on tehtävä vieläkin enemmän. Meidän on autettava nuoria sitoutumaan demokraattisiin arvoihin. Meidän on vahvistettava kulttuurien välisiä arvoja, huolehdittava siitä, että että uskonnollisen taustan, kulttuurisen taustan, sosiaalisen taustan vuoksi ketään ei syrjitä. Luokkahuoneissa voidaan tehdä hyvin tärkeää työtä ja kulttuurien väliset erot, vastavuoroinen kunnioittaminen ja ymmärrys ovat äärimmäisen tärkeitä. Siksi opettajien koulutus on äärimmäisen tärkeää ja nuorisoalalla meidän on varmistettava se, että eri kulttuuritaustoista tulevat nuoret voivat äh, vahvistaa yhteenkuuluvuuttaan ja, ja, ja ymmärrystään toisiaan kohtaan ja me tiedämme, miten tärkeitä henkilökohtaiset suhteet ovat suvaitsevaisuuden vahvistamiseksi ja siksi tätä työtä onkin tehtävä paikallisyhteisöissä. Niiden rooli on keskimmäisen keskeisen tärkeä. Nuorisotyöntekijät, opettavat opettajat ja niin edelleen. He ovat niitä arkipäivän sankareita, jotka estävät radikalisoitumista ja syrjäytymistä. Ja me haluamme vahvistaa heidän saamansa tukea. Vuonna 2016 Erasmus Plus-ohjelma käyttää enemmän varoja juuri sosiaalisen yhteis- yhteenkuuluvuuden vahvistamiseksi Äh, eri aloilla. Noin 400 miljoonaa euroa menee rajat ylittäviin kumppanushankkeisiin, koulutus, nuoriso, äh, urheilu, järjestöjen kautta niin, että äh, nuoret saavat tätä kautta tukea. Lisäksi teemme työtä sen varmistamiseksi, että Erasmus Plusan kautta opettajat, nuorisotyöntekijät ähm, ja myös nuoret pääsevät yhä useammin vaihto-ohjelmiin. Me olemme jo osoittaneet, mikä on mahdollista. Me rahoitamme hankkeita, jotka saavat nuoret eurooppalaiset, jotka eivät ole koulussa, työssä tai harjoittelussa, että he saavat tukea ja jotta heidän työllistymisensä tätä kautta voidaan voi vahvistua. Meidän on voimannutettava nuoriamme ja meidän on saatava aikaan strategioita radikalisoitumisen estämiseksi. Tällaisia ruojuuritason hankkeita tarvitaan ja me olemme myös valmiit niitä tukemaan entistä enemmän. Ennen kuin lopetan puheenvuoroni, sanoisin vielä muutaman sanan siitä, miten nuoriso- ja koulutuspolitiikan kautta pakolaiset, jotka saapuvat luoksemme, voidaan entistä paremmin integroida Heidät on integroitava koulutusjärjestelmään, jotta he saavat tietoa ja pätevyyttä, joiden kautta sitten sopeutuvat yhteiskuntaamme ja sen työelämään hyvin. He voivat todella hyötyä nuorisotyöstä ja eri toimista, myös vapaaehtoistyöstä, urheilusta, kulttuurivaihdosta ja me tuemme jäsenvaltioita tässä työssä. Me pyrimme tukemaan nuoria paitsi koulutuksen äh, myös äh, eri mm, taitojen hankkimisessa. Ja sitten tiedonvaihdon kautta voidaan tukea äh, pakolaisia entistä paremmin ja maahanmuuttajia entistä paremmin. Meillähän on Erasmus Plusan puitteissa muun muassa juuri saapuneille maahanmuuttajille kielikoulutusta. Nämä valtavat haasteet, joita Euroopalla on edessään, voidaan hoitaa vain yhteistyön kautta. Kaikki voivat antaa panoksensa EU, kansalliset toimijat, alueelliset ja paikallisviranomaiset, viranomaiset, työmarkkinaosapuolet ja kansalaisyhteiskunta – Tätä työtä tehdään kouluissa, nuorisokeskuksissa, yliopistoissa ja meidän suunnitelmamme on juuri tuolla ruohonjuuritasolla sitten toteutettava käytännössä. Ihan niin kuin turvallisuuspalvelut tekevät yhteistyötä terroristien, terrorismin torjunnassa, nuorisotyöntekijöiden ja meidän kaikkien on tehtävä yhteistyötä köyhyyden ja syrjäytymisen ja työttömyyden estämiseksi. Sosiaalinen yhteenkuuluvuus on kaiken avain. Me haluamme yhteenkuuluvan, hyvinvoivan, kilpailukykyisen Euroopan. Tarvitsemme teitä kaikkia, meitä kaikkia ja minä pyydän tukeanne. Valitettavasti Suomen tulkeille on nyt ilmoitettu, että organisatorisista syistä Suomen tulkkaus tässä kokouksessa päättyy tähän. Suomen tulkit kiittävät siis kuulijoitaan ja toivovat, että kuulijat voivat jatkaa kokouksen seuraamista toisella kielellä. Kiitos. Non fanno politiche per i rifugiati semplicemente perché li respingono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 Η λιτότητα σκοτώνει την Ελλάδα, σκοτώνει την Ευρώπη. Σας ευχαριστώ. Thank you so much. And now I give the floor to Mrs. Soidrova uh, and then to another national. I, I would like to alternate uh, MEPs and uh, national parliamentarians. Voilà, merci, merci Madame Présidente. Euh,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 uh, on uh, practicing eh, social inclusion and intercultural dialogue e eh, il sistema. Il sistema is the name of this project. Prego, eh, professor eh, Mascherini, per il suo intervento. Grazie signora Presidente e grazie per l'invito a partecipare a questo evento. Thanks, uh, uh, Madame la Presidente, uh, ladies and gentlemen, excellencies and uh, distinguished colleagues, good morning. Uh,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 Grazie per questo contributo e condivido. Eh, allora, onorevole Sedrova e l'onorevole Venta. <laughs> can, can you, can you uh, uh, reserve for the next one? Sorry, because, okay, thank you. Alors, merci beaucoup pour les présentations. Monsieur le commissaire Navracic, il a dit que le sport est la langue euh, compréhensible, mais vous avez prouvé que l'art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 Eh, vorrei sapere se c'è una. Lei vuole dire qualcosa, ma non c'erano domande specifiche, per questo non ho dato la parola. Le vuole dire una parola ancora? O è sufficiente? Eh, vuole? Eh, Ok, ok. No, perché mm, eh, erano domande specifiche. Mm. Ja, oh, jag vill kort kommentera här. programmen i Europa växer på olika sätt. Det finns i 22 länder idag och eh, allt från att man har ett, stöd från offentlig finansiering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 elinikäinen oppiminen on ajankohtaisempaa kuin koskaan. Elämme hektistä muutosaikaa, osaaminen voi vanhentua hetkessä jopa yön yli. Yhteiskunnan muutosnopeus on ennennäkemättömän nopea. Ennen oltiin yhden työnantajan palveluksessa, siellä samoissa työssä koko ikä, mutta tänä päivänä ei. Elämme aikaa, jossa yritykset tulevat ja menevät ja myös työt ja toimenkuvat vaihtuvat hyvin nopeasti. Pätkätyöt ovat arkea ja rakennetyöttömyyttäkin löytyy. Voi sanoa, että koulutustarpeiden ennakointi on entistä vaikeampaa, koska ennusteet vanhentuvat monesti jopa hetkessä. Tulevaisuuden osaaminen on toista kuin tänään. Se, mikä on varmaa, on se, että muutos on pysyvä ilmiö, ilmiö, joka ei hidastu. Uudet teknologiat tuovat radikaaleja muutoksia ammatteihin ja ammattitaitovaatimuksiin Robotisaatio ja automatisaatio sekä muu uusi teknologia tulevat mullistamaan elinkeinoelämää seuraavien vuosien aikana, toimenkuvia, työpaikkarakenteita. Esimerkkeinä kaupan kassat tulevat vaihtumaan etälukioihin. Jo tänään nähdään, kuinka trukin kuljettajat ovat, ovat äh, käytännössä vaihdettu robotteihin. Älyliikenne mullistaa täysin esimerkiksi liikenteen osalta. Voidaan kysyä, onko meillä enää kuljettajia linja-autoissa. Lääkärin työn hoitaa automaattinen diagnostiikka. Kysymys onkin, että miten Euroopassa olemme mukana luomassa muutosta ja onko meillä niitä tulevaisuuden taitoja. Miten järjestelmämme saadaan vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin? Miten saamme työssäkäyvien oppimisen mukaan, osaamisen päivitettyä? Tarvitsemme kaikki tekijämme. Yksilötasolla on kysymys, että mitä osaamista tarvitsen jatkoa ajatellen. Suomessa olemme halunneet lähteä uudistamaan ja rakentamaan maamme osaamisjärjestelmää uudelle pohjalle. Hallituksen kärkihankkeiden kautta ja uusien opetussuunnitelmien kautta olemme rakentamassa uutta tulevaisuuden osaamispääomaa. Taitoja haluamme, joilla voimme myöskin luoda aivan uutta ja oppia uutta meidän nuoremme tarvitsemme ja myös me aikuisemme kykyä, jolla myöskin pois oppimme, opimme vanhaa. Tarvitsemme elinikäiset oppimispolut, jotka rakennetaan varhaiskasvatuksesta ihan sinne eläkeikään asti. Suomi on onneksi jo aloittanut tämän työn edellisten hallituskausia aikana, mutta tämä työ jatkuu edelleen, jotta me saamme koulutusjärjestämme entistä paremmaksi. Uusia rakennuspilareita, jotka tukevat elinikäistä oppi, myöskin elinikäistä oppimista ovat seuraavia, muutamia esimerkkejä. Suomessa pyritään luomaan henkilökohtaisia yksilöllisiä opinpolkuja. Varhaiskasvatuksessa siirrytään entistä enemmän oppimisiin, jota tarvitaan myöskin tulevaisuudessa – Opettajien osaamista uudistetaan, se on yksi tärkeimmistä kärkihankkeistamme. Opettajien täydennyskoulutus ja koko opettajan koulutus käydään läpi, mitä muutoksia ne tarvitsevat. Koulujen oppimisympäristöjä uudistetaan, tuomme digitalisoituvan opetuksen ja uudet oppimissovellukset mukaan. Kyse on, miten käytämme esimerkiksi big dataa henkilökohtaistamisessa. Rakenteita myöskin uudistamme koulujen osalta Ammatillisella puolella tuomme uuden rakenne- ja rahoitusuudistuksen tulevien vuosien aikana ja myös olemme jo aikaisempina vuosina tehneet tutkintojärjestelmäuudistuksen. Näemme, että jatkokehityksen pohjana tulee olla modulaarisia järjestelmiä, jossa osaamisperustaisuus on kaiken pohjana. Korkea-asteella teemme työnjakoa ja myöskin eri oppilaitosten asteiden yli pyrimme katsomaan. Paikallisittain meillä on esimerkkejä, joissa katsotaan niin ammatillisen kuin korkeakoulun kuin sitten korkeakoulujen välisiä. Oikeastaan suurimpia muutoksia ää, ensi vuonna on, meille tulee käyttöön uudet opetussuunnitelmat. Väitän, että uudet opetussuunnitelmamme luovat erinomaisen pohjan elinikäiselle oppimiselle ja alati muuttuville op- osaamisvaateille. Muutamia poimintoja. Perusopetuksessa pyrimme tuomaan ajattelua ja oppimaan oppimista keskiöön vuorovaikutusta, arjen taitoja, monilukutaitoa, tieto- ja viestintäteknologiaa, työelämän taitoja, yrittäjyyttä, osallistumista ja vaikuttamista sekä kestävän tulevaisuuden rakentamista. Yksilöllisyyttä korostamme, mutta yhteisöllisesti. Tiukkoja oppiainerajoja pyritään rikkomaan. Tuomme mukaan ilmiöpohjaista oppimista, oppimiskokonaisuuksia, jota ennen kaikkea työelämässä tarvitaan. Kaunokirjoitus, kaunokirjoitus siirtyy historiaa, kymmensormijärjestelmä kunniaan. Lisäksi oppimis- ja oppijakäsitys tulee uudistumaan oppilas tulee keskiöön aktiivisena toimijana ja vuorovaikutustaitojen taitajana. Meillä esimerkiksi tulee koodauksesta yleissivistystä, koska yhä enemmän maailma on sovellusten varassa. Lisäksi lukioihin tuomme ilmiöpohjaisuuden mukaan. Selvää on, että aikuisten osaamistaidoista tulee entistä enemmän keskustella niin työssä, työiässä ja työssä olevien osalta. Kysymys onkin, että mistä löytyy aikaa. Sanotaan, että työssäkäyvien kiire on osaamisen pahin vihollinen. Miten pystyä pitämään taidoista huolta ja myös ennakoida omien taitojen uusia oppimisia. Parhaimmillaan oppiminen on oman työn kehittämistä, mutta välillä tulee paikka käydä huoltamasta omaa osaamistaan. Antaako työnantaja siihen mahdollisuuden tai haluanko itse käyttää omaa vapaa-aikaani siihen?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 če jih bomo reformirali, bodo imeli tudi mladi možnost za lažjo tranzicijo na trg dela. Hvala lepa. E, e, e, very, very short, please, because we ah lose the interpreters. Yes, I will be very short. Merci pour les informations de vos pays qui sont très intéressants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 eh, vi prego di essere veramente dentro il minuto. Eh, ora la parola a Tacula, quindi a Julie Ward un minuto, non di più, se no levo la parola, non è possibile. Grazie. Eh. Uh, thank you very much, um, Chair. Uh, I just... Uh, sorry, oh, before oh, Tacula and then Julie. All oh, right, okay. okay. Yeah, sorry. Um, yeah, I think we are not yet married, so... Anyway, so, Chair, I would like to make a quick question. Uh, as we know, e European Union is an internal market and there's one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 um, employability that we want within um, a renewed Europe. Um, and all these things lead um, uh, find threads, really, Please which have conclude. been very useful for me Julie. in the creation of a report on intercultural dialogue. So thank you very much. Sì, perché Giulia è relatrice di questo importantissimo rapporto che prima ho ricordato. E ora eh, se ci sono delle repliche.